So, uh, good morning, uh, esteemed. Kunnioitetut ASEPin jäsenet. Me puhuvan organisaatiosta ja sitten avataan konferenssi. Olen toinen puheenjohtaja EUn puolelta Euroopan parlamentti isännöi, emännöi kokousta ja arvostetut äh, yhteys puheenjohtavat täällä Robert Chaudhuri, Bangladeshin parlamentin puhemies, ja Mr. Ryan, herra Ryan Australian senaatista. Ja me vuorottelemme. Ja haluaisin kertoa teille, että tavallisten Euroopan parlamentin kielten lisäksi meillä on Venäjä kanavalla 27, Khmer, 25 ja viet, vietnamien kieli 26 ja mongolien kieli kanavalla 29. Meillä on ihaltava kielikirja tänään. Ensimmäiset puheenvuorot ovat tässä avaus, avajaisvaiheessa ja pyydän, että puhujat rajoittavat puheenvuoronsa 10 minuuttiin koska aikaa on rajoitetusti. Ja periaatteessa emme aloita keskustelua tässä avajaisvaiheessa, ellei aikaa ja yli, mikä on kiinni avaja- avauspuheenvuorojen kestosta. Mutta paneelissa myöhemmin toivon, että meillä on vilkasta keskustelua. Ja varmasti huomisessa täysistunnossa. Ja haluan teidän pistävän merkille, että ainoastaan parlamenttien jäsenet saavat puhua. Ja päätöslauselmakomiteat valmistelee päätöslauselmaa. Olemme tehneet runsaasti työtä hyvässä hengessä. Ja tulemme laatimaan lopullisen tekstiluonnoksen lopuksi ja se hyväksyttäisiin huomenna juuri ennen istunnon loppua, juuri ennen 12. Täysistunnon ja paneelin keskustelut menevät verkkoon online parlamentin sivulla. Tämä on EPTVtä. Tämä antaa teille mahdollisuuden saada kollegat ja vaalipiirit mukaan, osallistaa niitä. Meillä on sitten perhepotretti aamuistunnon jälkeen. Olen erittäin kiitollinen siitä, että Mongolian parlamentti parlamentille, joka oli ASEP 9 puheenjohtajamaa 2016 Ulan Vaatarissa. Tuo, 2009, äh, tuo ASEP 9 kokous oli erittäin onnistunut. Ja nyt herra Antonio Tajani puhuu hänen parlamenttiin puhemies. Ja esitän muutaman huomion aiheista, joista tulemme keskustelemaan ja joista teemme loppupäätelmät ASEP 10 aikana. Meillä on erittäin suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi lukuisat Aasian ja Euroopan äh, delegaatiot ASEP 10 kahden maan osan kokoukseen. Täällä on niin paljon korkea-arvoisia henkilöitä, jotka ovat tulleet tänne vahvistamaan maan osiemme suhteita. Ja ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentilla on etu oikeus isännöidä tällaista tapahtumaa ja meillä on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän taloon, joka on fantastinen monikansallinen parlamentti, jossa edu, on edustettuna 500 miljoonaa eurooppalaista. Ja se on paras esimerkki Euroopan kansalaisten osallistumisesta ja edustuksellisuudesta. Olen oikein iloinen vuodessani toivottaa Mongolian edustajan ASEP 9 isännän ja ja meillä on mahdollisuus kiittää teitä vielä kerran erittäin onnistuneesta kokouksesta ja vieraanvaraisuudesta. Tänä vuonna pääteema on ilmastonmuutoksen vaikutukset eri elämän alueilla. Ja tämä on mitä paras ajankohta. Me oletamme kokeneet, mitä ihmiset kautta maailman joutuvat kärsimään äärimmäisten säälujen vuoksi. Jopa pohjoisessa niin Suomessa meillä on ollut poikkeuksellinen kesä. Minä en voinut uskoa, että meidän maamme, jossa vettä on niin runsaasti, vesiresursseja on niin viljalti, mutta meillä on aitoa kuivuutta, mikä on rangas, rankaissut viljelijöitä ja ruoantuotantoa. Ja minun ei tarvitse luetella niitä ääriilmiöitä, joita me näemme ja koemme. Uskon, että aasialaisena ja eurooppalaisena parlamentaarikkoina meillä on paljon saavutettavaa ja paljon toteutettavaa, niin että pitäydymme kunnianhimoisissa ilmastotavoitteissa Pariisin sopimuksen puitteissa – ja muistetaan, että YKlla 2030 agenda ja kestävän kehityksen tavoitteet, joka on erittäin tärkeä raami täytäntöönpaneva. Kysymys on kunnianhimoista ja täytäntöönpanosta. Mutta sanoisin tämän uuden agendan ydin on haaste sektorikohtaiselle päätöksenteolle meillä pitäisi olla integroitua politiikan tekemistä, jossa tartumme useampaan haasteeseen kerralla. Ei niin, että ratkaistaan yksi ongelma ja luodaan samalla toinen. Sanon, että kaikissa me täytyy pitää huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, jotta me suojelemme alkuperäiskansojen oikeuksia ja heidän maa-oikeuksiaan – Tämä on yksi esimerkki niistä trade-offeista, joita me kohtaamme toisinaan ja meidän pitää välttää näitä trade-offeja parhaamme mukaan. Me toivomme voimamme jakaa parhaita käytänteitä ja haluamme kuulla teidän huomiota, koska jotkut sellaista kumppaneista ovat ilmastonmuutoksen sen vastaisen taistelun rintamassa. Ja meidän täytyy Euroopassa hyväksyä tämä, että Kiina ja Intia ovat ehkä johtavassa asemassa, kun he, ne muuttavat talouksiaan, liikennejärjestelmiään, äh, sähköajoneuvojen käytön suuntaan. Joten meidänkin täytyy kiihdyttää asioita. Tiedämme, että Aasiassa jotkut uhanalaisimmat ryhmät todella kärsivät. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota vammaisten henkilöiden, naisten asemaan, paikaltaan siirtyneiden ihmisten asemaan. Osa on siirtynyt paikaltaan ilmastonmuutoksen vuoksi. Näiden tällaisessa asemassa olevien ihmisten asiaan täytyy kiinnittää huomiota. Vuoropuhelu Aasian ja Euroopan välillä on lisääntynyt merkittävästi. On erittäin rohkaisevaa nähdä, kuinka aktiivinen aseenprosessi on nykyään. Me tuomme sitä. Meillä parlamentaarikoilla on tärkeä panoksemme prosessissa. Meillä on mahdollisuus keskustella siitä, miten voimme vahvistaa parlamentaarista ulottuvuutta tässä prosessissa. Meillä on mahdollisuus tähän olla Baatarissa. Kiitän mongolialaisia isäntiemme tästä, mutta tänään voimme pohtia asiaa edelleen ja syvemmin, miten voimme luoda pysyvää vuoropuhelua viestintää keskenään ratkaistaksemme yhteiskuntien, kansojemme ja planeetan ongelmia. Mielestäni ei riitä, ja tässä puhun parlamentin nimissä, ei riitä, että joka toinen vuosi hyväksymme yhteiset julkilausumat. Hyvähän se on, mutta ei se riittävää ole. Totta kai nämä julkilausumat ovat tärkeä viesti asennin johtajille mutta parlamentaarikkoina meidän pitäisi olla kunnianhimoisimpia. Me edustamme satoja miljoonia, miljoonia, miljoonia ihmisiä Euroopassa ja Aasiassa. Me olemme heidän äänemme ja he odottavat enemmän. He odottavat meiltä enemmän kunnianhimoa tulevaisuuden muokkaamisessa ja niin meidän täytyy tarttua yhteisiin haasteisiin Euroopassa, Aasiassa ja kauempanakin meidän parlamentaarikkojen täytyy hyväksyä vaadittava lainsäädäntö, että kohtaisimme nämä haasteet, taistelisimme ilmastonmuutosta vastaan ja edistäisimme kestävää kehitystä kaikissa sen ulottuvuuksissa. Ja tämähän on päivän teema. Me näemme kasvavaa yhteistyötä Aasian ja Euroopan kesken. Me tuomme myös teidän ponnisteluja alueellisen yhteistyön luomiseksi. Me rohkaisemme kaikkia relevantteja sidosryhmiä kumppanuuteen ja diplomatiaan. Euroopan unioni on aina tukenut aseppia ja asenia. Me haluamme, että kaikki sen ryhmät vahvistavat Euroopan ja Aasian suhteita. Meillä on paljon työtä tehtävänä, jotta lisäisimme yhteyksiä maan välillä, jotta lisäisimme kansa- kansalaisten välisiä yhteyksiä, lisäämme kaupan mahdollisuuksia, vahvistamme turvallisuusvuoropuhelua ja teemme yhteistyötä ihmisoikeuksissa. Mutta yhteisiin haasteisiin tarttuminen mitä nopeammin ilmastonmuutoksen suhteen on kaikkein kiireellisimpiä tehtäviä. Talouksen täytyy muuttua kestävällä pohjalla. Meidän täytyy tarttua energiatehokkuuteen, resurssitehokkuuteen, luodaksemme kestävän tulevaisuuden lapsillemme ja lastenlapsillemme. Joten minä toivon teille mitä hedelmällisintä keskustelua ja tätä myöten julistan avatuksi 10. Aasia Euroopan parlamentaarisen kokouksen ja pyydän toista puheenjohtajaa ottamaan puheenjohtajan tehtävät vastaamaan vastaan. Kokous on avattu. Thank you for that very kind welcome and, and thank you. Kiitokset tästä ystävällisestä tervetulosta ja kiitokset, eh, että olitte tänä aamuna tuossa luonnossa komitean kokouksessa puheenjohtajana, jossa laadimme tätä eh, luonnosta, josta puhuitte jo. On hieno olla täällä ensimmäinen kerta, että olen Brysselissä ja Euroopan parlamentissa. Ja koskapa me saimme hyvän alun tälle aamulle, niin siirryn heti seuraavaan asiaan, joka on Jonna Perelai Baatarbilegin puheenvuoro joka on julkisen politiikan ja koulutuksen parlamentaarisen komitean jäsen Mongol, parlamentin Mongol, Mongolian parlamentista. Olkaa hyvä. If I may just... Erhymundit, Tajani. Hyvä puhemies eh, Tajani, arvoisat eh, parlamenttien jäsenet, eh, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo esitellä Mongolia ja olla osa tätä kymmenettä Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden tapaamista teidän kaikkien kanssa, jotka ja Aasian ja Euroopan edustajina. Tällä on puhuttu globaaleista haasteista, jotka ovat vain kasvaneet viime vuosina. Kun voimatasapaino on muuttumassa maailmassa, tarvitaan mekanismeja, joilla voidaan kiihdyttää moninkeskeistä yhteistyöstä, yhteistyötä. Tämä on tärkeämpää kuin koskaan. Tänä päivänä Aasian ja, ja Euroopan parlamentaarinen tapaaminen on tärkeä foorumi ajatellen näiden kahden maanosan välistä yhteistyötä, mutta myös ajatellen koko maailmaa. Aasian ja Euroopan parlamentaarinen kokous on keskeinen osa näiden kahden alueen kumppanuutta ja se tarjoaa mahdollisuuksia keskustella ja päästä konsensukseen monissa eri asioissa, jotka koskettavat sekä Eurooppaa että Aasiaa. Mongolia pyrkii aktiivisesti osallistumaan niin. Aasian äh, ja Euroopan parlamentaariseen kumppanuuteen ja vuoropuheluihin. Kuten tiedätte, Mongolia on menestyksekkäästi järjestänyt yhdeksännen ASEP-kokouksen ja 11 huippukokouksen äh, koskien äh, yhteenliittettävyyttä vuoteen 2016 mennessä me Ulaanbaatarin julkilausumassa mielestämme teki hienon panoksen, jonka kautta pystyttiin juhlimaan asemin 20 vuotta ja, ja hahmottelemaan polkoa seuraavalle vuosikymmenelle. Yhteistyö lainsäätäjä elinten ja asemin jäsenten välillä on vahvistanut monivälistä, monenvälistä kumppanuutta. Tässä kokouksessa Aasian ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat tulleet keskustelemaan siitä, kuinka ilmasto- ja ympäristömuutokset vaikuttavat kestävään kehitykseen, talouteen, maahanmuuttoon ja turvallisuuteen maailmanlaajuisesti, ja se tulee toimimaan tärkeänä askeleena, kun pyritään vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Nämä haasteet ovat tärkeitä myös Mongolialle Mongoliassa on tällä hetkellä paljon ongelmia ja monimutkaisia päätöksiä olisi tehtävä. Meidän on opet- ne opiskeltava tarkkaan, kuinka tehokkaasti voidaan käyttää luonnonvaroista saatuja tuloja ja voidaan investoida mahdollisimman hyvin ja varmistaa e, kestävä kehitys. Parlamentarin e, Mongolian parlamentti haluaa kehittää tätä yhteistyötä ja se on aina pyrkinyt aktiivisesti osallistumaan näihin toimiin ja antamaan oman paneuksensa alueellisiin parlamentaarisiin instituutioihin. Mongoliassa pyrimme kehittämään käytännönläheisempää yhteistyötä, joka johtaa tehokkaisiin tuloksiin ja taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kehityksen Aasiassa ja Euroopassa. Mongolia siis kiinnittää vahvasti huomiota tähän asian ja Euroopan parlamentaariseen kumppanuuteen. Toivotan teille oikein menestyksekästä osallistumista tähän kokoukseen. Kiitos. Thank you. I'll, I'll now invite the speaker. Kiitos. Sitten seuraavaksi Bangladeshin parlamentin eh, tohtori Shirin Sharman. Olkaa hyvä. Honorable Vice President, honorable... Arvon eh, eh, puhemies, arvon puheenjohtaja Tarvo vara, puhemies Heidi Hautala, Australian senaatin varapuhemies Ryan sekä Mongolian parlamentin puheenjohtaja sekä Kiinan kansantasavallan edustaja arvon parlamentin jäsenet, ASEPin jäsenet, arvon edustajat, hyvää huomenta. On todellakin suuri arvo ja ilo minulle osallistua kymmenenteen ASEP-kokoukseen Brysselin kauniissa kaupungissa. Olen iloinen siitä, että voin osallistua tähän tärkeään parlamentaariseen foorumiin, joka on tukenut suoraa vuoropuhelua Aasian ja Euroopan lainsäätäjien kesken. Olen myös iloinen, että voin edustaa Bangladeshin parlamenttia tällä arvokkaalla foorumilla. Bangladeshan on yksi kaikkein haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen suhteen. Ja osoitankin kiitollisuuteni ASEPille ja Euroopan parlamentille siitä, että ne ovat tämän järjestäneet. Tänä vuonna tapaamisessa keskitytään ilmastonmuutokseen, sen vaikutuksiin ja haasteisiin turvallisuus, maahanmuutto ja talous tulevat myös olemaan keskustelun ytimessä. Ilmastonmuutos on suuri uhka meidän planeetallemme ja uhkaa henkeämme hyvin monimutkaisella tavalla, koska se vaikuttaa myös hyvin paljon talouteen. Ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristöön, maan talouteen, kaikkeen. Sen vuoksi toimet ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voimme varmistaa kestävän kehityksen ja kasvun. Sen vuoksi meidän Aasian ja Euroopan parlamenttien täytyy kokoontua yhteen ja luoda tärkeää kumppanuutta niin, että voimme luoda paikallisia ja kansainvälisiä strategioita tehokkaaksi globaaliksi yhteistyöksi. Meidän täytyy painottaa monitahoisuutta, joka on kaikkein tärkein väline taistella ilmastonmuutosta vastaan ja työstää konfliktien ratkaisemista, maahanmuuttokysymyksiä, ympäristökysymyksiä, taloutta ja niin edelleen yhä yhdentyvämmässä maailmassa tämä on tärkeää ja välttämätöntä. Aasia, Eurooppa, parlamentaarinen kumppanuus on erittäin tärkeää, koska parlamentit ovat edustuksellisia laitoksia. Me parlamentaarikot kansalaisten edustajina, meidän velvollisuutemme on tuoda positiivisia muutoksia niiden ihmisten elämään, joita me palvelemme ja hallitusrakenteen kautta saamme mahdollisuuden luoda maailman, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet ja meillä on voima ja valta taistella terrorismia ja ilmastonmuutosta vastaan ja tuoda ihmisille turvallisuutta heidän elämässään ja varmistaa se, että jokainen ihminen saa elää ihmisarvoista elämää. Tämä on meidän roolimme ja se potentiaali, mikä meillä on vaikuttaa ihmisten elämään Aasiassa ja Euroopassa ja vaikuttaa heidän tulevaisuutensa. Sen vuoksi meidän on sitouduttava toimiin niin, että voimme varmistaa turvallisemman planeetan kaikille. Meidän tulee luoda politiikkaa, muotoilla lainsäädäntöä parlamentteina, jotta voimme varmistaa sen, että toimimalla yhdessä globaalina perheenä emme jätä ketään jalkoihin. Meidän täytyy yhdessä rakentaa kestävyyttä ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan, vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja varmistaa vihreää kasvua ja kehitystä. ASEP voi olla tässä hyvin tärkeä väline, kun luodaan globaalia äh, ympäristödiplomatiaa. Me olemme jo onnistuneet äh, saamaan aikaan äh, hyvän puitteiston, nimittäin Pariisin sopimuksen, joka on nyt täytäntöön pantava. ASEPilla voi olla aktiivinen rooli, kun vakuutetaan kaikki osapuolet ryhtymään toimiin jotta voitaisiin laskea äh, maapallon lämpötiloja. Meidän täytyy nyt äh, noudattaa Pariisin sitoumuksia ja kestävän kehityksen äh, tavoitteita. Bangladesh uskoo, että Pariisin sopimuksen tehokas täytäntöönpanoon on yhteinen vastuu meille kaikille – Ilmasto on me, avain tässä kaikessa ja me tarvitsemme tähän rahastoja vähiten kehittyneiden maiden avuksi. Me tarvitsemme myös yhteiset tavoitteet, johon liittyy myös ilmastorahasto. Kolme vuotta on jo mennyt Pariisin sopimuksesta ja meidän on vahvistettava sen täytäntöönpanoa ja edistämistä. Meidän on annettava myös tukea haavoittuville maille esimerkiksi teknologian ja kapasiteetin rakentamisen avulla. Se on erittäin tärkeää nimenomaan haavoittuville maille ja se, että meillä olisi toimivat rahoitusvälineet, jotka otettaisiin käyttöön ja että esimerkiksi hakumenettelyt olisivat yksinkertaisempia. Pariisin sopimuksesta täytyy tehdä todellisuutta. Minä uskon, että ASEP jakamisen ja yhteistyön ja yhteisten ponnisteluiden kautta tulee onnistumaan siinä, että saamme aikaan positiivista muutosta. Tämä ei ole ainoastaan meidän planeettamme, tämä on meidän kotimme. Meidän täytyy yhdessä huolehtia meidän kotimme turvallisuudesta. Kiitos. Thank you. Thank you, Kiitos, tohtori Chadori. Etenemme rapsakasti Meillä on loppulausuma, joka tarjoaa mahdollisuuden puhua. Täältä. Jos haluatte pyytää mikrofonia, puheenvuoroa puoli 12 jälkeen, niin tehkää se. Juodan herra Zhang Jujunin Kiinan kans, NPCn kansankomitean, ulkosuhteiden komitean puheenjohtaja puhumaan puheenjohtaja, kollegat, hyvät naiset ja herrat. Well, first of all. Aivan ensiksi Kiinan kansankongressin nimissä haluaisin eh, onnitella tämän tärkeän kokouksen kokoon kutsumisesta. Haluaisin myös eh, ilmaista kiitollisuutemme eh, kokouksen valmistelusta Euroopan parlamentille. Kymmenes ASEP kokous on nyt ensimmäinen äh, sivutapahtuma, joka liittyy kymmenenteen asem hopkopoksen, äh, joka on ikään kuin alkusoitto sinfonialle valtavia haasteita on koko maailman edessä. Ilmastokysymykset ja ympäristöongelmat ovat nyt vaikuttaneet ihmiskunnan selviytymiseen. Ilmastonmuutos ja luonnonkatastrofit ovat vahingoittaneet ihmisten yhteiskuntia ja tehneet vahinkoa luonnonympäristölle äh, ja vaikuttanut siihen, kuinka selviämme ja aiheuttaneet myös monia muita ongelmia, kuten äärisääilmiöitä ja elintarvikkeiden tuottamisen vähentymistä, vesipulaa ja vakavampiakin seurauksia mukaan lukien eh, ihmisten siirtymään joutuminen ja erilaiset konfliktit. Viime kesänä koko pohjoinen pallonpuolisko Algeriasta pohjoiseen joutui Hellealtojen alle ja siellä tehtiin paljon helle ennätyksiä. Tuli kuivuutta, vesipulaa, metsäpaloja, katastrofaalisia sadekuuroja. Kaikki tällaiset iskivät Eurooppaan ja niin tämä osoittaa, että ilmaston muutos ei ole mikään tulevien sukupolvien uhka, vaan vaara meille kaikille tänä päivänä. Ei voida siis viivytellä enää yhtään ennen kuin ryhdymme toimiin ja ryhdymme torjumaan ilmastonmuutosta. Näin ollen olemme tehneet seuraavat ehdotukset. Ensinnäkin meidän olisi yhdistettävä voimamme, jotta saataisiin aikaan yhteinen yhteiskunta ja tulevaisuus. Meillä on ainoastaan yksi pallo tässä universumissa me ihmiskuntaa varten ilmastonmuutos ja ympäristöongelmien kanssa kaikki maat ovat samassa veneessä. Meillä on tässä yksi yhteisö ja yhteinen tulevaisuus. Jos meillä on vanhentuneita mentaliteetteja, kuten esimerkiksi utilitarismi ja nolla summapeli, ja että halutaan koko ajan enemmän, mutta vähemmällä vastuulla, teemme haittaa sekä muille että itsellemme. Meidän olisi rohkaistava oman vastuun kantamista ja jakamista ainoastaan yhteistyön kautta globaalin eh, ilmastonhallinnointijärjestelmän puolesta voidaan päästä tällaiseen eh, yhteistyöhön, jossa kaikki voittavat ja näin voimme kehittää puhda, puhtaan ja kauniin maailman, joka jää tulevillekin sukupolville. Meidän olisi toiseksi myös eh, täytettävä nämä yhteiset velvoitteemme ja kansainväliset säännöt. Pariisin sopimus on tärkeä virstanpylväs ilmastonmuutoksen tor- torjumisessa ja se heijastelee globaalia trendiä. Se oli tiukan taistelun tulos, eikä, sitä pidä, eikä siitä pidä luopua. Meidän on pidettävä kiinni periaatteesta, joka koskee yhteisiä jaettuja vastuita ja ryhdyttävä toimiin, jotta päästään näihin ilma- päästä vähennystavoitteisiin ja toimitaan vastuullisesti kehittyneet maat Euroopan ja Aasian alueilla pitäisi täyttää sitoumuksensa auttamalla kehitysmaita pääomalla, teknologialla ja kapasiteetin rakentamisella. Kehitysmaiden pitäisi auttaa toinen toisiaan ja edistää etelän maiden välistä yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kolmanneksi meidän olisi päästä yhteiseen kehitykseen ja saada aikaan synergiaa ilmastonmuutostorjunnan ja taloudellisen kasvun välillä. Vähähiilinen talous on merkittävä globaali trendi. Ilmasto- ja ympäristötoimet ja et- taloudellinen toiminta vahvistavat toinen toisiaan. Nouseva teollisuus, kuten uudistuva energia, vihreä rahoitus, hiilikauppa ja muut ovat yhä positiivisemmassa roolissa, kun edistetään työllisyyttä ja talouskasvua. Meidän on koordinoitettava taisteluamme ilmastonmuutosta vastaan ja meidän on täytäntöön pantava yhdessä 2030 kehitys agenda olisi väärin pyrkiä vain taloudellisia etuja kohti. Se olisi kallista ympäristölle. Ei voida myöskään ohittaa ihmisten oikeutettuja tarpeita selviytyä ympäristöä ei pidä unohtaa. meidän on muistettava myös turvallisuuskysymykset riskeen edellä. nämä liittyvät ilmastonmuutoksen ja ympäristö me tarvitsemme uuden vision turvallisuudesta. On yhteisesti ymmärrettävä, mistä on kysymys, ja kehitettävä yhteistä holistista kaiken kattavaa turvallisuutta. Meidän on vahvistettava käytännönläheistä yhteistyötä kansainvälisesti ja muistettava myös humanitaariset kriisit ja massiiviset maahanmuuttovirrat, joita voi olla seurauksena ilmastonmuutoksesta. Kehittyvät, kehittyneet maat ja tärkeät kansainväliset järjestöt, niiden on pidettävä kiinni sitoumuksistaan ja autettava kehitysmaita niin, että ne vahvistavat kykyään torjua luonnonkatastrofeja ja selvitä niiden kanssa. YK on strategioiden kautta on vahvistettava näiden maiden kapasiteettia katastrofin ennaltaehkäisyssä, vähennyksessä ja, ja niiden hoidossa on lisättävä näiden maiden kykyä Hyvät naiset ja herrat, kehittyvässä maassa meitä on 1,3 miljardia ihmistä. Kiina kuuluu niihin maihin, jotka eniten kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ilmastonmuutoksen torjunnassa Kiinaa kannustaa eteenpäin kestävän kehityksen vaatimus ja oma sitoumuksemme kantaa oma kortamme kekoon globaaliin ilmastohallinnointiin. Kiina on ryhtynyt useisiin toimiin, kuten kansallisten rakenteiden päivittäminen ja energiamiksin uudistaminen, energiatehokkuuden lisääminen, vihreän arkkitehtuurin rakentaminen ja vähähiilinen liikenne, hiili, hiili markkinoiden luominen ja vähähiilisen kehityksen edistäminen sekä vihreän rahoituksen edistäminen. Kansankongressissa pidetään hyvin tärkeänä ilmastonmuutosta koskeva, koskevaa lainsäädäntöä. Siellä on hyväksytty lakeja, jotka koskevat energiansäästöä, uudistuvia energialähteitä, puhdasta tuotantoa, ilmasto, ilman puhtautta, ähm, metsänhoitoa ja niin edelleen. Teemme työtä myös lain parissa, joka koskee ilmastonmuutosta. Ja olemme saaneet äh, merkittäviä tuloksia aikaan. Viimeisten viime, viiden vuoden aikana energian ja veden käyttö on suhteellisesti laskenut Kiinassa yli 30 prosentilla. Hiilen käyttö on alentunut 8,1 prosentilla. Puhtaan energian osuus on noussut 3,6 prosentilla – metsän kattavuus on lisääntynyt 10,87 miljoonalla hehtaarilla. Tärkeissä kaupungeissa ilman saasteiden määrä on vähentynyt puoleen. Vihreä kehitys lupaa Kiinalle hyvää tulevaisuutta. Kiinalla on myös aktiivinen rooli kansainvälisessä yhteistyössä ilmastonmuutosta vastaan. Siitä on tullut ratkaiseva toimija – ja johtaja globaalissa ympäristökehityksessä. Kiinan hallitus toimii aktiivisesti, kun se pyrki helpottamaan Pariisin sopimukseen pääsemistä ja allekirjoitti se ja pidämme kiinni sopimuksistamme ja edelleen täytäntöön panemme sopimusta hyödyntämällä erilaisia alustoja, kuten Belt Roadin aloite kapasiteetti, yhteistyö ja etelän maiden välisen, välinen yhteistyö. Kiina vahvistaa yhteistyötä kaikkien maiden kanssa, erityisesti kehitysmaiden kanssa ilmastonmuutoksen torjunnassa, jotta päästäisiin kestävään kehityksen tielle yhdessä. Vuonna 2015 presidenttimme ilmoitti, että Pariisin, äh, todella ilmoitti Pariisissa, että Kiina aloittaa hanketta, kymmenen hanketta, jotka liittyvät vähähiilisyyteen, ja aloittaa saattaa hiilintähanketta kehitysmaissa ja, ja toimittaa tuhat koulutusmahdollisuutta, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta. Me olemme allekirjoittaneet yhteisymmärrysmuistion aiheesta ja toimittaneet materiaalista tukea kolmansien maihin, mukaan lukien Vietnam, Filippi, Filippiinit, Myanmar, Mongolia ja niin edelleen. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan ja Aasian maat ovat kaikki ilmastonmuutoksena uhreja ja tärkeitä toimijoita ilmaston toimissa. 12. ASEM-huippukokouksessa odotamme, että kansalliset johtajat voivat jälleen vahvistaa tuloksensa, jotta saavutettaisiin kestävän kehityksen tavoitteet – ja yhteisymmärrys ja että yhteistyötä jatkettaisiin ilmastopuolella. Kiina on valmis yhdistämään voimansa Euroopan ja Aasian maiden kanssa, jotta voitaisiin jakaa kokemuksia, jotka liittyvät ympäristöhallinnointiin ja talouden kehitykseen. Ja se haluaa toimia aktiivisena toimijana monen keskeisessä ilmastonmuutoksen hallinnoinnissa. Meidän on rakennettava avoin, osallistava puhdas, ja kestävä maailma, joka tarjoaa universaalista turvallisuutta kaikille ja yhteistä hyvinvointia. Kiitoksia. Thank you, Mr. Chang. Now, we do have a short period before... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on vähän aikaa ennen kuin ensimmäinen muodollinen teemaistunto alkaa. Jos joku haluaa käyttää mahdollisuutta nyt puhumiseen, tai sitten voimme käyttää aikaa myöhemminkin, niin saatamme seuraavan session heti. Olen teidän käsissänne. En näe, että kukaan haluaisi antaa julkilausumaa ja sitten antaisin nojen takaisin Rova Hautalalle istunnon päättämiseksi. Kiitos. Mats. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Ryan. Ja nyt minun iloni on aloittaa istunto, jossa keskustelumme ilmastonmuutoksesta. Mikrofoni. Ja olisin todella iloinen, että täällä on ollut niin paljon arvokkaita panoksia tähän keskusteluun tässä vaiheessa. Ja nyt minä pyydän puhujia puhumaan täällä ensinnä Joe Lainen, joka on Euroopan parlamentin esittelijä ilmastonmuutoksessa. Ja hän on myöskin, mikä on oikein mukavaa, Euroopan parlamentin Kiinan suhteiden puheenjohtaja, mitä paras, he, parhaan henkilö puhumaan parlamentin puolesta. Ja sitten Scott Ryan, Australian senaatin puhemies, jää tänne. Sitten äh, Carmen Ileana Mihalescu, joka on Romanian parlamentin Äh, varapuheenjohtaja ja myöskin, myöskin Espanjasta Rava Romares ja herra Mauri Pekkarinen, Suomen eduskunnan ensimmäinen varapuhemies. Ja, ja pyydän myös herra Fung Kok Hienia, joka on Vietnamin kansankokouksen varapuhemies tänne. Ja sitten Ajay Kumar Mishra, Lok Sabha, Intia. Do a photo Voimme we Yeah. No, no, no, no, no. Uh, can I just uh, uh, propose that... Ehdottaisin, että otetaan tämä perhepotretti istunnon jälkeen, eli älkää jättäkö huonetta heti. Pyydän puhuja puhumaan 5-7 minuuttia, koska meillä on koko joukko puhuja Ja tulee olemaan paljon aikaa keskusteluille, paneelikeskusteluille. John Lainen, Euroopan parlamentin esittelijä ilmastonmuutoksessa ja Kiinan delegaatio puheenjohtaja. Pyydän. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja hyvät kollegat äh, Aasiasta ja Euroopasta. On todellinen ilo, että me käsittelemme ilmastonmuutosta tämän asian kongressin äh, aiheena. Minä itse asiassa olin COP1 1995 Berliinissä Rion yleissopimuksen jälkeen. Ja nyt äh, seuraavaksi on tulossa Katowicessa COP24. Tämä on pitkä aika. Ja onneksi meillä on enemmän tai vähemmän maailmanlaajuinen konsensus siitä, että tämä ongelma, äh, maapallon äh, lämpötilan nouseminen on yhteinen ongelma kaikille, koko maapallolle. Ikävä kyllä, juuri tällä hetkellä, kun me tarvitsemme multilateralismia, niin jotkut ihmiset hyökkäävät tätä vastaan ja haluavat kulkea omia teitään, eivätkä halua tehdä yhteistyötä ja tämä on todellinen haaste meille kaikille. Ilmasto ja ilmakehä ovat kuitenkin yhteisiä hyviä, jotka eivät kuulu yhdelle maalle, vaan se kuuluu koko planeetalle, planeetan järjestelmään, se kuuluu koko ihmiskunnalle. Ja siksi olenkin tyytyväinen siitä, että huolimatta siitä, että USA-hallitus erosi Pariisin sopimuksesta, niin kaikki muut ovat vahvistaneet, että ne jatkavat Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa. Eurooppa ja Aasia monista eri syistäkin, niillä on oma vastuunsa kannettavana. Eurooppa siksi, että Euroopasta tältä mantereelta käynnistyi teollistuminen, joka sitten levisi koko maailmaan. Ja me tiedämme, että talous, tämän taloudellisen mallin on muututtava. Me 10 miljardia ihmistä maapallolla vaikuttaa siihen, että meidän täytyy saada aikaan toisenlainen taloudellinen malli ja Aasia siksi, että Aasiassa asuu suurin osa maailman väestöstä ja teidän taloutenne ovat kasvussa. Joten teillä on valtava mahdollisuus nyt uuden aikaistaa teollisuutta samalla kun se kasvaa. Joten sen vuoksi tämä aihe on erinomaisen ajankohtainen. Te olette varmaan huomanneet, että me olemme päättämässä työtämme 2030 tavoitteiden suhteen. Me olemme laatineet paljon lainsäädäntöä, uudistuva direktiivi, energiatehokkuus, rakennustehokkuusdirektiivit. Nyt me käsittelemme CO2-päästöjä autoissa ja pyritään tällaisiin vähäpäästöisiin nollapäästöautoihin. Joten me olemme tehneet suuren osan työstä. Ja sen vuoksi eh, ilmasto eh, komission jäsen ilmaisi, että me itse asiassa haluamme nostaa sitoumustamme Pariisin sopimukseen korkeammalle. Me olimme sitoutuneet vähentämään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Ja nyt tekemämme lainsäädännön pohjalta on tehty laskelmia siitä, että tämä vähennys on, voikin olla jopa 45 prosenttia, mikä on jo parempi. Ja muistaen vielä sen, että meillä on tarkistuksia esimerkiksi 2023, joten tässä on varaa nostaa vielä tavoitteita. Minä olin yhteisesittelijä tässä parlamentissa ilmastodiplomatia asiassa. Kuten täällä jo sanottiin, me tarvitsemme poliittisia, diplomaattisia sopimuksia. Ketään ei voi pakottaa, vaan meidän täytyy vakuuttaa ihmiset tähän. Joten ilmastodiplomatia EUn tasolla merkitsee sitä, että me haluamme nostaa ponnisteluitamme kaikkialla maailmassa EUn delegaatioissa ja löytää kumppaneita, kumppaneita, ilmastoliittolaisia, erilaisiin liittolaisia ryhmiä paikallisella tasolla, kaupunkitasolla, yr- yritystasolla, kansalaisyhteiskunnan tasolla mainitakseni nyt vain muutaman. Ja me olemme pyytäneet komissiota ja ulkosuhde hallintoa valtavirtaistamaan ilmastopolitiikan kaikkiin siihen liittyviin politiikkoihin, kuten teollisuuspolitiikka, kauppapolitiikka, kehityspolitiikka ja maatalouspolitiikka. Ja sen vuoksi me olemme nyt käynnistämässä EU:ssa uuden vaiheen, jossa me eh, kiihdytämme ponnisteluitamme. Odotan mielenkiinnolla tulevia keskusteluita täällä tänään ja toivon, että Eurooppa ja Aasia ovat ne kaksi pilaria, jotka vievät maailmaa eteenpäin niin, että myös meidän lapsemme ja lapsenlapsemme voivat meitä siitä sitten kiittää, koska tulevaisuus riippuu siitä, mitä me tänään päätämme. Kiitos. Thank you very much, Joe. Uh... Kiitoksia. Kiitos paljon, Joe. Oli jokin kiinnostava kuulla, että olit Berliinissä COP1 ja minä olin COP2, muistaakseni Kiotossa, mahdanko olla oikeassa. No niin, nyt on, minulla on ilo kääntyä toisen puheenjohtajan puoleen. Hän, käy, hän toimii täällä Aust- Australian senaatin edustajana Scott Ryan, olkaa hyvä. Um. Kiitoksia tästä alustuksesta ja tervetuloa kaikille. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta toimia täällä Australian parlamentin edustajana ilmastonmuutos on vakava haaste tulevina vuosikymmeninä ja se edellyttää monen keskeistä yhteistyötä meidän senaattimme ulkoasian valikunta on laatinut merkittävän kertomuksen aiheesta. Ilmastonmuutos on hyvin tärkeä uhka kansalliselle turvallisuudelle. turvallisuudelle. He näkevät, että ilmastonmuutos aiheuttaa turvallisuusriskin. Kysymys on olemassa olevista uhista ihmisten turvallisuudelle, taloudellisista ympäristöuhasta, vedestä, energia, ruoka ja terveysuhat. Me aloitamme muutoksia ympäristöoloissa, joita edellinen puhuja on painottanut. Me aloitamme, että äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät ja myöskin luonnonkatastrofit ja nämä haasteet myöskin vievät pohjaa vakaudelta ja voisivat myöskin aiheuttaa konflikteja sekä epäsäännönmukaista maahanmuuttoa. Meidän naapurimme keskittyvät erityisesti ilmastonmuutokseen. Ja tämä on osa turvallisuushaasteita. Ilmastonmuutoksella tulee olemaan kohtu- suhteettomaan kielteinen vaikutus uhanalaisiin väestöksen meille, kuten Tyynemeren ää, saarten väestökset ovat näitä tämmöistä muutosta on suurin haaste heidän hyvinvoinnilleen ja toimeentulolleen ja olemassaololleen. Ja se on myöskin poliittiselle tasapainolle uhka sekä se taloudelliselle elinkelpoisuudelle. Ja tämä on välitön uhka Australian kansalliselle turvallisuudelle ja myöskin koko alueen tilanteelle. Äh, useimmat hallitukset ovat tunnistaneet nämä uhat ja riskit ja viimeisen politiikan valkoinen kirja toteaa, että ilmastonmuutos ja ilma- ympäristön heikkeneminen ja ruoan ja veden lähteiden äh, heikkeneminen häiritsisi taloutta. Nämä ovat perustavia uhkia, jotka vaativat tehokata koordinoituja monenkeskeisiä yrityksiä. Ja siinä tarvitaan aika haastavia kysymyksiä, niin siiskin yhteistyö ja integroitu lähestymistapa on vaadittu tarpeellista. Australia on sitoutunut Pariisin sopimukseen. Australian tavoite vähentää päästöjä 28 prosenttia vuoden 2005 tasolla vuoteen 2030 mennessä on saavutettava kohtuullinen, vastuullinen ja ja samanlainen kuin muut käytännöt maat tekevät. Australian hallitus lisää myös kansainvälistä yhteistyötä ja toimintaa ilmastonmuutosta vastaan mukaan kohdalla osallistuminen foorumille ja sopimukseen kooten paikalta siirtymästä ihmiset ja luonnonkatastrofien riskien vähentäminen 2015-2030. Ilmastonmuutoksen reagoiminen tulee olemaan myös prioriteetti Australian kehityspolitiikalle. Me investoimme miljardi dollaria yli viiden vuoden ajan ilmastonmuutoksen ke- kestämi- sietämis toimiin Tyrmärän alueella, koska nämä ohjat lisääntyvät usealla sektorilla tarvitaan hallintaa sekä taloudellisessa että sosiaalipolitiikassa, maatalouden alueella, vesiresursseissa, metsätaloudessa, infrastruktuuripolitiikassa. Ja meillä täällä on useammalla foorilla monenkeskeisiä toimia. Haluaisin lopettaa alleviivalla, että ASEPilla on tärkeä osuutensa näiden asioiden käsittelyssä, koska parlamentit ja parlamentit ovat kriittisessä asemassa luomassa sopua politiikkojen ympärille. Politiikkoja, joita tarvitaan näiden asioiden tarjoamiseksi. Ne luovat prioriteetteja koska monet näistä yrityksistä vaativat aikaa toteutuakseen. Paljon, että sain, kiitoksia paljon tässä mahdollisuuden puhua täällä. Thank you very much, Sam. Kiitoksia, herra Ryan. Ja nyt haluaisin pyytää Rova Carmen Ilänä Mihaleskun, joka on Romanian parlamentin varapuhemies. I also want to thank you for the opportunity. Kiitoksia Haluan kiittää tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroa tässä kokouksessa. Olemme kaikki tietoisia siitä, että ilmastonmuutos on globaali ongelma, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia kestävän kehitykseen ja turvallisuuteen kaikissa maissa. Ilmastonmuutos on, on todella tekee joka monien kertaista uhkia koskien turvallisuutta ja muita toisia tuo nälkään, vesipulaa, maahanmuuttaa, resurssipulaa ja tautien leviämistä kaikkein köyhimmät ovat suuressa, suuremmassa vastuussa, heillä on vähiten resursseja ja heikoimmat mahdollisuudet toimia kriisissä. Siksi ilmaston on tärkeää yhteenliitetyssä maailmassa. kansallinen turvallisuus on liitetty maailman turvallisuuteen. Me tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta voidaan tehokkaasti puuttua puuttua ilmastonmuutoksen, Näin voidaan pelastaa henkiä ja se pelastaa yhteiskuntia ja varmistaa turvallisempi ja rauhanomaisempi tulevaisuus. Ilmastonmuutoksen tehokkaassa hallinnointi edellyttää, että kaikki tärkeät toimijat globaalisti ovat mukana, kuten yritysmaailma, hallitukset, kansallisyhteiskunta ja niin edelleen. On tarvitaan jo yhteistyötä ulkopolitiikassa, talous- ja ympäristöaloilla. Onkin keskeistä pitää liikettä yllä ja hyväksyä kaikki tarvittavat päätökset, joita tarvitaan eh, niin, että Pariisin sopimus toteutuisi ja meidän on täytäntöön pantava omat sitoumuksemme. Hyvät kollegat, eh, Pariisin sopimuksen ratifiointi eh, tehtiin Romaniassa ensimmäinen kuudetta viime vuonna ja se on sitoutunut tekemään oman osuutensa Romani ja tukee Ranskan aloitetta, joka koskee globaalia ympäristösopimusta ja se on ollut myös mukana YK, YK yleiskokeuksen hyväksymä julkilausuma tässä asiassa. Romanissa ollaan tekemässä energia- ja ilmastonmuutos lakipakettia ja osallistuu työhön myös Euroopan tasolla. Romaniaan panos Pariisin sopimuksen osalta on mukana EUn ja sen jäsenvaltioiden lausumassa, joka toimitettiin UNFCCC sen johtokunnalle 6. maaliskuuta 2015. Romania on vahvasti sitoutunut toimiin ja täytäntöönpanoon. Näin voidaan säilyttää kilpailukyky Euroopan teollisuudelle luvallanne mitä näiden pääasioiden asioiden lisäksi haluaisin viitata seuraaviin asioihin, jotka liittyvät Pariisin sopimukseen. Ensinnäkin pitkän aikavälin näkemys. Mihal Cesku. Äh, Rauha, Mihal Cesku, jotta tämä on olisi mulla kielellä. Voisitko puhua hiitusen hitaammin? Tämä on ehdotus teille kaikille. Meillä on laadukas tulkkaus, mutta Joskus vauhti on liikaa parhaillekin. Kiitos, teillä on aikaa. So, the long term... Niin, puhun nyt siis eh, näkökohdista, jotka liittyvät eh, Pariisin sopimukseen. Ensinnäkin eh, pitkän aikavälin visiot ja siirtyminen kasvihuonekaasun päästöjen vähentämiseen tällä vuosisadalla ja kestävän kehityksen edistäminen ja köyhyyden juuriminen maailmasta. Sitten toisena kohtana pitkän aikavälin tavoitteet Pariisin sopimuksessa, jotka koskevat sitä, että vähennetään lämpötilan nousemista ja rajoitetaan se kahteen celsiusasteeseen samanaikaisesti Pariisin sopimuksen osallistujan valtiot pyrkivät 1,5 eh, celsiusasteen enimmäislämmön nousuun. Ennen kolmanneksi on varmistettava se, että kans, kehittyvät maat tulevat mukaan näihin pyrkimyksen ja heitä tuetaan taloudellisesti ja pyritään auttamaan energiamuutoksessa. Tarvitaan myös kapasiteettia, jolla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja täytäntöpanna toimia, joilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti. Edelleen ja osallistujavaltioiden olisi tunnustettava tarve tehdä yhteistyötä ja lisättävä ymmärrystä ja toimia, kuten esimerkiksi aikaiset varhaiset, varhaisvaroitusjärjestelmät, valmi, valmius katastrofeihin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien katastrofien korjaaminen. Seuraava kohta. Laadulliset tavoitteet, ilmastonmuutos muutoksen osalta. Tähän liittyy häiriön sietokyky, sopeutumiskyky. Jäsen, näiden valtioiden on kehitettävä suunnitelmia, joilla vo, joista tiedotetaan säännönmukaisesti ja joissa on mukana täytäntöönpanotoimet. Kuudentena kohtana globaalien arvioinnin kehittäminen kehittäminen koskien tavoitteisiin pääsyä. Tämä perustuu valvontaan järjestelmä, joka varmistaa avoimuuden ja tilivelvollisuuden. Ja viimeisenä kohtana pyritään edistämään sitoumuksia, jossa on tietyt aikarajat ja varmistetaan kunnianhimoiset tavoitteet ja niiden vastaavuus Pariisin sopimuksen kanssa. Nämä tavoitteet eivät saa jäädä nykyisen kunnianhimotason alapuolelle. Hyvät kollegat, Romania tulee johtamaan vuoden 2008 Euroopan neuvostoa ja komissiota. Romania pyrkii käsittelemään näitä asioita Itävallan kanssa COP24-kokouksen jälkeen ja jatkaa neuvotteluja eteenpäin ja varmistaa, että maailmanlaajuinen Pariisin sopimuksen täytäntöönpannon suunnitelma tot- täytäntöönpannaan. Suuret kiitokset. Thank you very much, uh, Mrs. Mihalcescu. Paljon kiitoksia, Rova Mihalcescu. Ja nyt annan puheenvuoron Mauri Pekkariselle, joka on eduskunnan ensimmäinen varapuhemies. Puheenvuoron teidän. Madam Chair. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Viime lokakuussa YK on ympäristöohjelman raportissa muistutettiin, että nykyiset päästövähennys sitoumukset ovat vain yksi kolmannes siitä, mitä pitää tehdä vuoteen 2030 mennessä. On selvä, että meidän täytyy voida tehdä yhteisiä päätöksiä jotta voimme muuttaa kurssia. Jos näin me teemme, kaikki häviämme, varsinkin vähiten kehittyneet maat. Näemme, että on selkeitä syitä maapallon lämpöistymisen takana – se näkyy eh, esimerkiksi YK eh, 1992 tehdystä yleissopimuksesta eh, ilmastonmuutoksesta. ja sen pohjalta on sitten tehty päästöjen vähennystavoitteet, mutta nämä tavoitteet on asetettu vain teollisuusmaille. Päästöjen määrien kehittyminen eri maissa on muuttunut huomattavasti. Esimerkiksi Kiinan päästöt ovat noin 27 prosenttia maapallon päästöistä, Intia 7 ja EU 10 Monet äh, kehittyneistä maista ovat äh, maailman rikkaimpia. hiilidioksidipäästökset äh, energiateollisuudessa ovat kolminkertaistuneet sitten vuoden 90. Huolimatta tästä meidän eurooppalaistenkin pitäisi muistaa, että päästöt henkeä kohden ovat äh, korkeammat täällä Euroopassa kuin esimerkiksi Intiassa. Hyvät naiset ja herrat, omilla teoillaan EU on tos, tote, todistanut, että on mahdollista äh, huomioida kasvu ja päästöt. Päästöt ovat vähentyneet samalla kun te, talous on edelleen kasvanut. EU on hyvin päättäväinen omalla polullaan. Tavoitte vuoteen 2030 on vähettää 40 prosentilla päästöjä vuoden 90 tasolta. Sitä huolimatta EUlla on vielä paljon tilaa parannuksille, kuten muullakin maailmalla. Pari sin sopimus antaa toivoa tulevaisuudelle. Se on laillisesti sitova yleissopimus, joka vahvistaa globaaleja toimenpiteitä. Tavoitteena on leikata maapallon lämpötilan kasvua alle kahteen asteeseen ja tukea toimenpiteitä, jotka estävät lämpötilaa nousemasta enemmän kuin 1,5 astetta. Tällä hetkellä neuvotellaan toimenpiteistä. Tavoitteena on sopia säännöistä COP44 konferenssissa Katowicessa joulukuussa 2018. Katovicen avainkysymyksistä tulee yksi olemaan se, että kaikkien maiden tulee raportoida päästönsä ja miten saavutetaan tavoitteet. Jotkut kehittyvät maat ovat äh, halunneet pitää kiinni vuoden 1992 yleissopimusta, joka on kuitenkin Pariisin sopimuksen hengenvastainen, koska siinä saatiin aikaan kompromissi, joka liittyy tähän tulevaisuuden visioon. Pitäisikö tässä sopimuksessa olla samat säännöt kaikille, vai pitäisikö tässä olla kahdet erilaiset säännöt? Tämä on ollut suurin konflikti neuvotteluissa – Mitä tulee Pariisin sopimukseen, jokaisen maan tulee vähentää päästöjään ja raportoida niistä ja samoin raportoida myös edistyksistä. Minun täytyy myös muistuttaa, että vuosi sitten presidentti Trump ilmoitti, että USA vetäytyy Pariisin sopimuksesta – Presidentti Trump kuvaili Pariisin sopimusta nokkelaksi suunnitelmaksi heikentää USAn asemaa. Hyvät naiset ja herrat, Euroopalla ja Aasialla on valtavaa potentiaalia tehdä yhteistyötä sekä kahdenvälisesti että monenvälisesti niin, että voidaan kehittää matalahiiliteknologiaa. Ensinnäkin nämä monitahoiset mahdollisuudet. Monet meidän mantereittemme maista ovat aktiivisia jäseniä kansainvälisissä energiajärjestöissä. Minä ehdotan, että puhumme avoimesti siitä, onko mahdollisuuksia edelleen syventää yhteistyötä Aasian ja Euroopan maiden kesken. Ja voisimme yhdessä miettiä, mitkä olemassa olevat foorumit olisivat niitä parhaita vahvistaa yhteistyötämme. Sen lisäksi voisimme keskustella myös energiayhteistyön aiheista Suomi on aktiivisesti kehittänyt suhteitaan esimerkiksi Aasian kumppaneiden kanssa. Meidän avainosaamisemme liittyy esimerkiksi biopolttoaineihin, biopolttoaineen tuottoon. Suomessa liikenteen polttoaineista noin 20 prosenttia on uudistuvia Tämä on määrätty lainsäädännössä ja siksi me olemme onnistuneet tässä 20 prosentissa. Eli äh, älyverkot, äh, ydinturvallisuudet äh, ovat näitä vahvuuksia, mitä Suomella on. Vaikkakin tulen arktisesta maasta, voin ylpeänä sanoa, että me olemme kehittäneet myös aurinkoenergiaratkaisuja. ratkaisuja. mikä on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi Suomi-Aasia-yhteistyössä. Mikäli teillä on mielenkiintoa näillä mainitsemillani aloilla, niin mielelläni veisin eteenpäin yhteistyötä Aasian ja Euroopan välillä – Hyvät naiset ja herrat, maankäyttösektori ja metsät tulevat olemaan suuressa roolissa, kun täytämme Pariisin sopimuksen tavoitteet. Painottaisin myös, että meidän on muistettava, suuri enemmistö maapallon CO2-päästöistä perustuu fossiilisten energioiden käyttöön. Lämmitys, kuljetus ja niin edelleen. Mutta myös maankäyttösektori on yhä tärkeämpi. Suomella on paljon asiantuntemusta metsien kestävästä käytöstä sekä bio taloudesta. Jokainen maa on vastuussa omien luonnonvarojensa käytön kestävyydestä vahingoittamatta samalla muita maita. Emme näe mitään syytä, että vain suojelisimme ja ylläpitäisimme omia metsiämme. Hyvät naiset ja herrat, kiitos. Thank you very much, uh, Mr. And... Uh, Paljon kiitoksia. Olen varma, että kuulimme, että tarvitaan parempaa yhteistyötä ja monenkeskeisiä foorumeita Aasian ja Euroopan yhteistyötä varten. Ja niin kuin pyydän seuraavaa puhuja puhumaan, vaan kerron, että meillä on mitä todennäköisemmin aikaa kysymyksille, kommenteille, puheenvuorojen jälkeen. Ja minulla on ja ensimmäinen puheenvuoro pyyntö herra Bogdan Borusevic, joka on Puolan senaatin varapuhemies. Voitte valmistautua kysymyksiin ja kommentteihin keskustelun teemojen piiristä. Ja nyt pyytäisin puhumaan Ro- Ro- Ro- Romero Sanchezia Espanjasta, varapuhemiestä. Buenos días, es para mí un gran placer poder... Kiitoksia, suuret kiitokset. Minulla on suuri ilo ilma, osallistua tähän kokoukseen Espanjan kongressin edustajana. Tämä on kymmenes eh, Euro, Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kumppanuuden tapaaminen. Tässä kokouksessa joka toinen vuosi meillä on mahdollisuus eh, keskustella näkökulmista ja koskien kansainvälisiä asioita. Voimme jakaa kokemuksiamme joka päivästä työstämme ja etsiä jaettuja ratkaisuja ongelmiin, joita kaikissa maissamme on esillä. Ja kaikkein tärkeintä onkin se, että, parannetta, että pyrittäisiin ratkaisuja, joilla voidaan parantaa kansalaisten neljän alinlaatua ja yhteiskuntakuntiemme toimintaa. Eurooppa ja Aasia tällä hetkellä ovat suurimmat taloudelliset yhteiset maailmassa ja kauppavirrat, joita meitä yhdistävät, ovat kaikkein merkittävimpiä planeetallamme. Ja tämä suuntaus vain voimistuu tulevaisuudessa ja siksi sillä on niin paljon merkitystä. Puhumme täällä ilmastonmuutoksesta ja haasteista monenkeskeisyydelle ilmastonmuutoksesta. Puhumme siitä, kuinka omista maistamme käsin voimme edistää politiikkaa, jolla voitaisiin lisätä tuotantojärjestelmämme tehokkuutta politiikan ja strategian kautta, jollakin vahvistettaisiin yhteiskuntamme kestävyyttä. Haluaisin puheessani keskittyä kiertotalouden edistämiseen ja siihen, kuinka Aasiassa ja Euroopassa voimme olla tässä prosessissa johtajina. Euroopan komission arvioiden mukaan, mikäli on täytäntöön pantaisiin olemassa olevaa lainsäädäntöä jätteiden osalta täysin voitaisiin lukea yli 400 000 työpaikkaa Euroopan unionissa. Näistä 52 000 työpaikkaa Espanjasta. Viittaan tähän tosiasiaan, kun haluan todeta, että kiertotalous pitäisi nähdä suurena mahdollisuutena, asiana, josta voi olla kaikille meille hyötyä, kun ajatellaan resurssien kulutusta ja näiden tärkeimpien talouden sektoreiden kehitystä, joilla on vaikutusta kiertotalouteen. Voitaisiin, voitaisiin antaa muutamia tietoja. Materiaalien kulutus Espanjassa on vähentynyt lähes 50 prosentilla vuoden 2008 ja 2012 välillä. Energiaintensiivisyys talouden sektorilla on on Euroopan unionin keskiarvon alapuolella. Vuonna 2013 Espanja oli Euroopan seitsemäs vähiten euron energiaintensiivinen maa. Sitten kun, kun yhdyskuntajätteiden määrä on ollut myös viime vuosina laskussa vuodesta 2000-2013. E, yhdyskuntajätteiden määrä henkeä kohti on laskenut 31,8 prosentilla. Tämä on hyvin merkittävä tieto. Koko Euroopan tasolla alennuksen määrä on ollut 8 prosenttia ainoastaan. Onkin hyvin tärkeää hahmotella kunnianhimoista etenemissuunnitelmaa ja saada aikaan osallistava prosessi, jossa olisivat mukana kaikki ne toimijat, jotka jo nyt johtavat tätä siirtymää. Tämä olisi laajennettava myös muihin strategisiin toimijoihin eri tasoilla, jotta loppupeleissä voitaisiin määritellä kunnianhimoisia toimia ja strategioita, joista on yhdessä sovittu ja joita voitaisiin täytäntöönpanna tehokkaammalla tavalla. Tällaisessa etenemissuunnitelmassa pitäisi kiinnittää huomenta tärkeimpiin haasteisiimme, mukaan lukien tietenkin äh, poliittiset toimet ja se, kuinka kehittää, kuinka voidaan harmonisoida lainsäädäntöä, onkin hyvin keskeistä korostaa sitä, että kaikki kansainväliset välineet, joihin liittyy Aasian ja Euroopan lainsäädäntöä, niissä olisi otettava jo nyt mukaan ympäristöulottuvuus. Tällainen paradigman muutos tuotantomalleissa myös on huomioitava veropuolella. Meidän on määriteltävä uudelleen verojärjestelmiä ja verokannustimia niin, että ne suuntautuisivat kohti tätä uutta talousmallia. Hyvät edustajat, haluaisin lopuksi vielä esittää vetoomuksen, niin kuin täällä jotkut muutkin ovat jo tehneet. Haluaisin vedota kaikkiin läsnäolijoihin ja siihen, kuinka merkittävä vastuu meillä on omissa parlamenteissamme, kongresseissamme ja tehtävissämme, joita meillä on. Meillä on lainsäädännöllistä valtaa omalla alallamme. Tällainen paradigman muutos on tarve, tarpeellinen. Se merkitsee siirtymistä kestävään tuotantomallin, joka sopii yhteen ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Kyseessä on prosessi, joka aivan ilmiselvästi on sellainen, jossa Eurooppa ja Aasia voivat toimia johtajina vuoropuhelun ja täydentävyyden kautta. Meidän on tehtävä työtä sen eteen, että yhteistyö ja avoimuuden henki jatkuu. Olen aivan vakuuttunut siitä, että voimme tässä haasteessa menestyä ja kaiken se onkin kaikkein tärkeintä, että voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta, parempaa tulevaisuuden planeettaa, jossa tulevat sukupolvet voivat elää onnellisina. Kiitoksia ja oikein mukava päivänjatko. Thank you very much. Paljon kiitoksia, Rava Romero Sanchez annatte meille paljon viitteitä siitä, miten tärkeää on muuntaa taloutemme. Kiitos, että myös mainitsette kiertotalouden, joka on EU-keskustelutten keskiössä. Nyt haluaisin pyytää herra Phung Kung Hienin Vietnamiin kansalliskokouksen varapuhemiehen puhumaan. Thưa đoàn chủ tịch hội nghị, thưa các vị trưởng đoàn herra puheenjohtaja, puheenjohtajat, delegaatioiden puheenjohtajat, Aasian maiden parlamentaarikot, hyvät näistä herrat, ilmastonmuutoksesta on tullut turvallisuusuhka ja mahdollisuuden uhka kaikille maille ja ihmiskunnalle, joten arvostan kokouksemme teemaa – ilmastonmuutos ja monenkeskeisyyden haasteet. Tämä on ajankohtainen teema, jossa keskitymme ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Ja tämä on myöskin haaste paitsi talouksille ja poliittisille järjestelmille. Se on myöskin monenkeskeisten suhteiden haaste politiikka luo jakautumista ja konflikteja, mutta toisaalta me voimme kehittää kansainvälistä yhteistyötä tätä kautta. Meidän täytyy käydä nationalismia ja protektionismia varten ja epätraditionaalisia turvallisuusuhkia. Ja monen keskeyden täytyy vahvistaa, nostaa päätään ja tarttua näihin ongelmiin. Me voimme olla ylpeitä ase- asenin ja asepin merkittävistä panoksista – ympäristön alueella viimeisten vuosikymmenen aikana, erityisesti pyrkimyksiin tehdä yhteistyötä luonnonvarojen kestävän hallinnan eteen, mukaan lukien vesiresurssit. Mutta meidän pitäisi jatkaa yhteistyötä läheisesti ja vahvasti, koska ilmastonmuutoksella on merkityksensä. Se muokkaa ihmiselämän tulevaisuutta, se uhkaa yhteiskuntia vakavasti. Vietnam on yksi maista, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa rankasti. Mukaan lukee Mekongjoen deltan, joka on yksi maailman kolmesta deltoista, joihin meren pinnan nousu iskee pahiten mukaan sitten Niili, Niilin delta Egyptissä ja Bangladesissa Gangesin delta. Kuivuudet ja muutkin luonnon katastrofit ovat vaikuttaneet valtavasti väestön elämään ja myöskin omaisuuteen, vaurauteen. Vietnam myötää, että muutoksessa on kysymys henkiäämisestä. Ja me käytämme tätä mahdollisuutta lisätäksemme kansallista kilpailukykyämme ja voimaamme. Vietnam on omaksunut monia aktiivisia ratkaisuja – tähän ongelmaan. Olemme liittyneet YK puitosopimukseen. 175 muun maan kanssa me allekirjoitimme Pariisin sopimukseen ja meillä on toimintasuunnitelma Pariisin sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Ja viime vuosina Vietnamin kansalliskokous on aktiivisesti edistänyt ilmastonmuutosreaktioiden lisäämiseksi monenkeskeisillä foorumeilla, muun muassa kansainvälisen parlamenttien unionin kautta olemme isäntänä seminaarissa, jossa käsiteltiin ilmastonmuutoksen reagoimiseen, jotta saavuttaisimme kestävän kehityksen tavoitteet. Tämä tämän toukokuussa 2017. Me olimme myöskin laatimassa lauselmaa APFP-kokouksessa tammikuussa 2018, ja meillä oli myös panoksemme ilmastonmuutos agendan laitamiseksi Aasianin 29. interparlamentaarissa kokouksessa tänä vuonna. Ja Asepin ja Aasianin roolin vahvistaminen ilmastonmuutoksen kanssa pärjäämiseksi on syy sille, miksi tekisin seuraavat ehdotukset. Ensimmäiseksi meidän pitäisi luoda verkosto, jonka avulla me jaamme informaatiota parlamentaarikkojen ja yritysten ja hallinnon kesken. lisäisimme kestävyyttä ilmastonmuutoksen suhteen, tarkastelemme kehitysmahdollisuuksia ja toiseksi meidän pitäisi seurata kansainvälisten sitoumusten täytäntöönpanon valvontaa erityisesti 2020 kestävän kehityksen agendan Kioton protokollan ja Pariisin sopimuksen puitteissa. Kolmanneksi me tuemme Euroopan parlamentin ehdotusta 35. APA-yleiskokouksessa, että järjestetään vuotuinen alueiden dialogikokous asioista, jotka meitä molempia huolestuttavat – ja Apeen ja EPAn yhteinen julkilausuma loppudokumenttina toivon kokoukselle menestystä. Toivon teille onnea ja menestystä arvostetuissa asemissanne. Kiitoksia huomiosta. Thank you very much, uh, Mr. Paljon kiitoksia har- hien noista arvokkaista huomioista. Kiitokset toivotuksistanne ja nyt pyydän viimeistä, viimeisen puhujan, viimeisen kutsutun puhujan – puhumaan. Hän Ajay Kumar Mishra Intian kansakokouksella Xabasta. Honorable Chairperson, delegates, ladies and gentlemen. My sincere thanks. Haluaisin kiittää vilpittömästi siitä, että saan tulla puhumaan tälle kokoukselle. Tämä on minulle suuri kunnia. Onnittelen Euroopan parlamenttia, joka isännöi kymmenettä asepkokousta, samoin kuin myös äh, aiheen valinnasta globaalin äh, ilmastonmuutos. Tämä on suurin ongelma, joka kohtaa ihmisyyttä. Tämän foorumin kautta haluaisin kertoa, että Intia on sitoutunut taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja tekemään erilaisia politiikkoja ja toimenpiteitä ja Tämä osoittaa sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja että Intialla on globaali vastuu ilmaston muutoksesta. Ja Intian tulee myös vahvistaa omaa eriytettyä vastuutaan ja kunnioittaa ilmasto-oikeudenmukaista ja yhtäläisyyttä tavoitteenaan suojella köyhiä ja haavoittuvia ihmisryhmiä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta. Tässä yhteydessä haluaisin mainita, että meidän filosofiamme on kestävä kulutusmalli, joka on aina auttanut meitä luonnon ylläpitämisessä – Joten me painotamme sitä intialaisissa käytännössä ja modernin tekniikan yhdistämisessä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, koska tämä on otettu mukaan esimerkiksi talouskehitysohjelmiimme. Arvon puheenjohtaja, Intian pääministeri on ollut hyvin päättäväinen toimissaan ilmastonmuutoksia vastaan. Ja jatkuvuus on tässä hyvin tärkeää ja hän pääministerimme sanoikin, että kestävyys on, siinä on kysymys mallista oikeastaan. Kysymys on siitä, että me säästämme maailmaa tuleville sukupolville – Ja me tarvitsemme vahvistettua yhteistyötä kaikkien maiden kesken tämän ilmastonmuutoksen pienentämiseksi. Me tarvitsemme uusia teknologioita, Pariisin yleissopimus oli menestys monitahoisuudelle, koska tätä kautta olemme voineet parantaa yhteistyötä ja vastavuoroista luottamusta. Jatkotoimet liittyvät siihen, millä vakavuudella maat, varsinkin meidän kehittyneimmät kumppanit, toimivat omien sitoumustensa suhteen. Olen maininnut tässä jo muitakin esimerkkejä, mutta tärkeää on se, että kehitämme kansainvälisiä tehokkaita mekanismeja, joiden kautta voimme parantaa kehitystä ja myös parantaa teknologioita kehitysmaissa. Ja sitä, että saamme aikaan myös kohtuuhintaista ympäristöteknologiaa Intia kehittyvänä maana tekee kaikki mahdolliset ponnistelunsa ilmastonmuutoisen vastaisessa ta- taistelussa. Me olemme tietoisia velvollisuuksistamme. Intia on sitoutunut siihen, että ympäristö ja kehitys kulkevat käsi kädessä, jotta saavutamme ö, lopullisen tavoitteen, eli kestävän kehityksen. Intian rooli on kehittynyt ja olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi aurinkoenergian kanssa. Ja tämä on saanut hyvin paljon arvostusta ympäri maailman. Ja minä toivon, että kes- tämänpäiväiset keskustelut osoittautuvat hedelmällisiksi, kun käsittelemme tätä globaalia ongelmaa tehokkaammalla tavalla – Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta pelastamme planeetamme ja annamme tuleville sukupolville paremman paikan, missä asua. Ja विश्वास करते हुए इस दुनिया को लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं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 ennen kuin käydään epämuodollisempiin keskusteluihin. Olen oikein iloinen voidessani kertoa, että viimeinen loppulauselma luonnos on nyt neuvoteltu valmiiksi ja se tullaan hyväksymään juuri ennen loppuistuntoa, juuri ennen kello 12. Se tullaan hyväksymään ilman keskustelua. Menettely on ollut kattava ja olen äärimmäisen iloinen että vaan sanoa, että meillä on hieno päätöslauselma. Haluaisin myöskin sanoa, että puhujat voivat saada lausuntonsa ASAP 10 verkkosivulla julkaistuksi, siis verkossa. Kääntykää sihteeristön puoleen, että saatte sinne tämän voi tapahtua elektronisessa muodossa tai skannattuna paperina. Mutta olisi tärkeää saada jotakin jälkeä teidän erinomaista puheista, Perkkoon. Voisinko nyt pyytää herra Bogdan Borusevicia, joka on Puolan senaatin varapuhemies. Voitte puhua pari minuuttia tavakseni. Ja käytäkää puhujien asiantuntevuutta, mutta myös esittää heille kysymyksiä esittää kommentteja. Borusevich. Pani przewodnicząca, za umożliwienie zabrania. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää puheenvuorosta. Nie było, bo nie było. Olemme tilanteessa, jossa emme aikaisemmin ole olleet. Kukaan ei koskaan kyseenalaistanut ennen Pariisin sopimusta – nyt hyvin merkittävä valtio on sen kyseenalaistanut. Meillä ei aikaisemmin käyty keskustelua siitä, että pitäisikö äh, avata uudelleen tämä tilanne ja pitäisikö kansallisten etujen niin sopeutua yhteiseen so- etuun. Mutta nyt tilanne on nyt muuttunut. Me olemme nyt erilaisessa tilanteessa – haluaisin todeta, että Puola on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään ja kasvihuollon kaasu, kaasupäästöjään. Tämä on valtava taloudellinen ponnistus Puolalle maana, koska meidän taloutemme pohjautuu ligniittiin ja hiileen. Olemme siis tilanteessa, jossa meidän on uudistettava talouttamme niin, että, se, että voisimme uudistaa tapaamme, jolla fossiilisia polttoaineita käytetään. Meidän on samanaikaisesti investoitava vihreään energiaan, mutta energia lähteet e, Puolassa ovat 80 prosenttisesti lignetiä hiiltä. ja 90 prosenttia näistä toimivat sähkön tuotannossa. Keskeisessä Euroopassa, Puolassa, vähän saman tapaan kuin Suomessa, näemme kuinka ilmastonmuutos todella tapahtuu ja on todellisuutta maassamme. Olemme nähneet selvästi, kuinka lämpötilat ovat nousseet pohjoisessa ja laskeneet ete- etelässä 700 kilometrin matkalla selkeästi on nähty uudet suuntaukset viimeisten 20-30 vuoden aikana. Meillä on myös koettu äärimmäisiä sääolosuhteita, joita ei ole ennen nähty. Nämä ovat siis äärimmäisiä tietenkin eurooppalaisessa mittakaavassa eikä aasialaisessa mittakaavassa. Meillä on ollut tornadoja, erittäin kovaa tuulta. Kaksi vuotta sitten tuuli tuhosi valtavia metsäalueita Pohjoispuolassa. Joten olemme kyllä tunteneet nahoissamme ilmastonmuutoksen vaikutukset. Viime kesänä samoin kuin muuallakin Euroopassa, koimme hirmuisia lämpöaaltoja. Eh, puolessa lämpötila saavutti 30 astetta. Vaikutti siltä, että Puola olisikin siirtynyt yhtäkkiä Välimerelle viime kesänä. Kaikki tämä eh, johtaa tilanteeseen, jossa siitä huolimatta, että menneisyydessä oli ihmisiä, jotka kyseenalaistivat hiilidioksidipäästöjen vähennykset. Tällaisia ei enää oikeastaan enää näe, mutta, mitä en, mutta olemme hyvin huolissamme, kun, kun kuuntelemme joitakin kehittyneitä maita, jotka nyt ryhtyvät kyseenalaistamaan jälleen tätä asiaa. Jos lähdemme tuohon suuntaan, menetämme kaiken, jota olemme tähän asti saaneet rakennettua, eikä koskaan tiedä, mihin joudumme 20 vuoden päästä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Borusevic. Paljon kiitoksia, herra Borusevic. Haluaisiko joku Aasian delegaatiosta puhua nyt, koska haluaisin vuorottelua? koska meillä on sitten puolalainen puhuja tulossa. Voisitteko esitellä itsenne? Uh, this is from the Philippines. Olen Filippiineiltä. Haluaisimme painottaa me, meidän reaktioiden tä, täytyy olla yhteismittaisia panosten kanssa, koska ilmastonmuutos on tässä. Ja se sen paheneminen on väistämätöntä, jos maat eivät aidosti pysty toimimaan yhdessä ja luomaan aitoja, vilpittömiä sopimuksia, jotka johtavat kansainväliseen toimintaan, jotka muuttuvat konkreettiseksi paikallisiksi interventioiksi meidän omilla toimialueillamme. Olennaisesti maat, isot ja pienet, kohtaavat ympäristön muutoksia, joilla voi olla sitten isoja globaaleja vaikutuksia, esimerkiksi Filippiineillä – Emissiot ovat vain 0,63 prosenttia globaalista kasvihuonekaasupäästöistä. 2015 globaalissa ka- ilmastonmuutosriskissä me olemme kuitenkin aika korkealla maissa, joihin ilmastonmuutoksen riskit vaikuttavat. Ja luonnonkatastrofien vaikutusten me olemme kolmantena. Onko tässä nämä indeksit on laskettu oikein? viimeisen 12 vuoden aikana luonnonkatastrofit ovat iskeneet maahan ja ne ovat meidän maallemme ja maailmalle. Ihan ennen kuuluttu 2000 massiiviset sateet 10 päivän aikana johtavivat 15-20 miljoonan kuutiometrin maavyöryn, jotka upottivat etelälipellä kokonaisen kylän ja tuhat ihmistä, yli tuhat ihmistä kuoli. Ja, d- Hirmo myöskin Tafanin aiheuttama tuho oli yli 60 ihmistä. Ja Ondoi sitten up- up- upotti Metro Manilan. Se oli erittäin rankkoja 184 tunnissa ja tappiat oli 11 miljardia pesoa ja 463 ihmistä kuoli. Ja pari vuotta myöhemmin 2011 Sambong aiheutti valtavia tulvia äh, Delegalla Mindanaolla ja 1200 ihmistä kuoli ja kaksi, yli kaksi miljardia pesoa tuhoa tuli. Ja Paul King tuhosi äh, Mindanaon van, van itäisen puolen ja jälleen miljardien pesojen tuhoja ja 1067 ihmistä kuoli. Pahinta, pahin oli vielä tulossa super äh, pyörimyrsky Delanda, kansainvälisten osana hajan aiheutti tuhoa tulevilla valtavia myrskyaaltoja, jotka asuivat Sambarin saarella kokonaisia yhteisöjä. Ja tuhot olivat 90 miljardia pesoa ja sadat ihmiset joutuvat muuttamaan paikalta ja yli 6300 ihmistä kuoli. Viimeisen 12 vuoden aikana luonnonkatastrofit, joita aikaisemmin emme ole koskaan kokoneet, olivat johtaneet siihen, että lähes 11 000 filippiiniläistä kuoli. Ja Filippiinit maa, jonka päästöt vastaavat vain 0,36 prosenttia päästöistä. Tällaista, me olemme kuitenkin kohdanneet tässä valtavia katastrofeja. Täällä on suuri merkitys. Ja me vaadimme vilpitöntä globaalia yhteistyötä, joka johtaa todellisiin paikallisiin toimiin. Se on välttämätöntä. Euroopan parlamentin parlamentaarinen yhteistyö on erittäin hyvä muoto, paikka muotoilla paikallisia strategioita ja reaktioita. Ja me olemme oikein kiitollisia, että olemme osa tätä konferenssia. Me olemme sitoutuneita tämän konkretisoimaan sen tekstin, joka täällä luvuksi hyvästään. Mutta me vetoamme, että johdonmukaisesti julkilaisemman kanssa me sitoutamme kansallisen politiikan ja strategian ja laadimme yhteisiä tavoitteita, erityisesti kansainvälisten sitovien sopimusten osana, niin kuten Pariisin sopimuksen kautta me vetoisimme siihen, että kehittyvät maat asettavat jo johtaan ja toteuttavat Pariisin sitoumuksensa, jolla pidettäisiin globaali lämpötilan nousu puolet satoista asteesta, joka tämä ää, globaali lämpenemisen kynnys uhanalaiselle trooppiselle maille, kuten Filippiinit, ilman no sitä me emme menesty. Ilmastonmuutos on yhteinen vihollisemme, meidän täytyy turvata toistemme selusta. Thank you for sharing that. Kiitos, että jaatte tämän traagisen kokemuksen, jotka olette kokeneet. Kiitoksia puheenjohtaja. Um, Voinko käyttää puheenvuoron? Onko täällä kysymys? Uh, I, I have two other people. Koska meillä on kaksi muuta puhujaa. Ihan pieni kysymys. Uh, when... Kun te otitte tällaisen suuren aiheen, valtavan aiheen, kuten ilmastonmuutos, keskusteltavaksi siihen, miten paljon tämä vaikuttaa meidän muut tulevaisuuteemme. Olen kuullut, että sadan vuoden kuluttua tämä planeetta ei enää ole eh, elinkelpoinen. Mutta meidän täytyy nyt kiristää vyötä. Ja jokainen kilo jota käytämme, tuhaa ilmastoa. Joten me olemme osa tätä. Rikkaamat ihmiset eivät tarvitse vain yhtä autoa, heillä on monta autoa, tarvitsevat vain yhden asunnon, mutta heillä on monta asuntoa ja valtava määrä housuja ja paitoja. Tällä tavalla me ö, käytämme maapalloa. Tämä on asia, joka pitää myös kyseenalaistaa. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla me valvomme näitä toimenpiteitämme. Ja meidän kaikkien tulee vaikuttaa ja tuoda oma kortemme kekoon. Maybe an issue. Kiitos. Voit ehkä jatkaa keskustelua tuosta rinnakkaisistunnoissa. Voisiko käyttää mahdollisuutta mainitakseni, että meillä on delegaatio Intian kongressista Loksaabasta täällä edessä. Ja tämä on osa heidän viikon missiota. He perehtyvät Euroopan parlamentin toimintaan ja erityisesti sen hallintoon. Ja minulla kerrottiin, että tämä on vuotuinen perinne. On no oikein hyvä juttu, että olette täällä. Kiitos. Meillä on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Enkä usko, että enempää on varaa tämän istunnon aikana, joten pyytäisin herra Samorilloa Italian senaatista pyytäisin, että tai sitten puheenvuoronne kahteen minuuttiin koska tämä portretti täytyy ottaa sitten lounastaakin. Si, the grazie. Kiitoksia. Ciampolello, oikein hyvää päivää kaikille. Usein unohdetaan, että merkittävin saastumisen syy maailmanlaajuisesti, joka myös aiheuttaa ilmastonmuutoksia, on eläinten kasvatus, karjan kasvatus, lihakarjan kasvatus erityisesti ja maidon tuotanto. Ja, ja maitojalosteet, juustot ja muut maitotaloustuotteet sen myötä. Haluaisin hyvin positiivisesti ottaa vastaan nämä tiedot, joita olemme Kiinaltakin täällä saaneet. Ne olivat myönteisiä, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että juuri Kiinassa, mutta muuallakin planeetalla on karjan kasvatusta 700 miljoonaa sikaa kasvatetaan e, e, muun muassa Kiinassa. Tämä, tästä tulee, siis näistä karjan kasvatuksesta tulee yli puolet kasvihuonekaasupäästöjä käytöstä. Robert Kumlan Jeff Ameng tutkijat ovat antaneet tietoja, joiden mukaan yli 30 miljardia tonnia hiilipäästöjä tulee ja puolet näistä todella karjan kasvatuksesta. Greenpeacekin on viime aikoina tähän tarttunut ja todennut, että karjan kasvatuksesta voi tulla myös vakavia terveysvaikutuksia – muun muassa ähm, mikrobilääkeresistenssiä. Ja Greenpeace on ehdottanut, että siirretty, siirryttäisiin maataloudessa kestävään tuotantomalliin ja ähm, vedettäisiin pois tuet karjan kasvatukselta, koska äh, se aiheuttaa sekä maaperän että vesien saastumista, typpiä, fosforia, ammoniakkia ja vielä pahempana, pahempia ovat nämä hiuk- pienhiukkaset WHO, ja ECDC, eli Euroopan tautien eh, torjuntavirasto on todennut, että mikrobilääke-resistenssi on yksi suurimmista terveysuhistamme. Lopuksi haluaisin siteerata mm, professori Peter Smithia eh, Aberdeenin yliopistosta Skotlannista. Hän toteaa, että olisi vähennettävä eh, eläinperäisten tuotteiden tuontaa kysyntää. Tämä on dominoiva suuntaus tieteellisessä yhteisössä ainoastaan merkittävä lihan ja maitotuotteiden vähennys mahdollistaisi tulevaisuuden kestävän tuotantomallin. Toivon tietenkin, että pikkuhiljaa lopetettaisiin kokonaan lihan ja maidon tuotanto planeetalta, koska on osoitettu, että on täysin sataprosenttisesti kasvipohjainen e, e, dietti ei, on, meillä olekaan huonoa päinvastoin. Näin voitaisiin myös merkittävällä tavalla vähentää päästöjä ja taata eläinten hyvinvointi, ihmisen terveys ja erityisesti planeetan hyvinvointi. Kiitoksia. Thank you very much. Um, uh, uh... Paljon kiitoksia. Ja mä voin vahvistaa, että tämä on keskustelu, joka on nousussa Euroopassa vähintäänkin. Että meillä täytyy olla planeetan tasolla eläintuotteiden käytön, liiallisen käytön vähentämistrendi. Meidän täytyy pysyä planeetan rajoissa. Meillä on vielä yksi pyyntö. Kyseessä on Puolan senaatin ympäristö valiokunnan edustaja, herra Gaveda, voisitko pitäytyä kahdessa minuutissa, koska sitten täytyy al- ajaa alas tämän aamun istunto. E, chciałbym podkreślić e, dzisiejszej Minä haluaisin painottaa, miten tärkeä tämä tämänpäiväinen keskustelu on ja miten tärkeitä nämä aiheet ovat, joista täällä tänään puhutaan. Esimerkiksi Pariisin sopimus ja muut sopimukset. Sopimukset, jotka olivat alku sille, että sai vapaaehtoisesti valita ne keinot, jolla täytetään tavoitteet. Tämän pitäisi sitten myös näkyä joustavuudessa kun valitaan välineitä ilmastonmuutoksen vastaisessa taloudessa. Voin kertoa, että Puola aktiivisesti vähentää kasvihuonepäästöjä, kuten aikaisemminkin puhuja sanoi, ja tulokset ovat olleet vaikuttavat. Me olemme leikanneet noin 30 prosentilla päästöjämme kun Kioton tavoite oli 6 prosenttia, joten me voimme olla ylpeitä siitä, mitä me olemme tehneet. Kuitenkin johtuen taloudesta, teknologiasta ja luonnonvaroista, niin meillä on vielä edelleen mahdollisuuksia leikata CO2-päästöjä. Mutta täytyy muistaa, että fossiiliset polttoaineet ovat kuitenkin tärkeitä meidän energiaturvallisuudellemme. Joten olemme pyrkineet leikkaamaan kasvihuonepäästöjä käyttöjä niin, että emme kuitenkaan vahingoita tai vaaranna meidän energiavarmuuttamme. Meidän taloutemme on riippuvainen fossiilisista polttoaineista, mutta olemme ottaneet käyttöön yhä enemmän uuden aikaista teknologiaa käyttäen esimerkiksi vettä ja tuulta ja muita teknologiaa, joiden kautta saamme parempia tuloksia ilmaston tavoitteissamme. Voin myös kertoa, että me olemme ottaneet tai hyväksyneet tällaisen puhdas ilma lainsäädännön ja tulemme käyttämään yli 25 miljoonaa euroa tulevina vuosina, jotta voimme suojella ilmanlaatua ja paremmin hallinnoida energiaa. Yhteistyö on tärkeää ympäristökysymyksissä. Meidän täytyy toimia yhdessä, jotta voimme vähentää päästöjä perustuen niihin teknologioihin ja mahdollisuuksiin, joita meillä on. Mutta meidän täytyy muistaa myös solidaarisuus niin, että meillä on oikeudenmukaiset säännöt kaikille. Ja vaikkakaan tämä ei ole kuitenkaan pääasia ja tämänpäiväisen keskustelun aiheen, niin haluaisin kertoa, että esimerkiksi North Stream-putki ei ole minusta niin hyvä asia, koska siinä ei ole solidaarisuutta. Viittaisin Katowiceen, koska tulee sieltä ja tähän COP25-tapaamiseen. Sitä tulee erinomainen mahdollisuus miettiä, miten vähennämme kasvihuonepäästöjä. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Minä uskon, että voimme päättää tämän istunnon. Uskon, että keskustelu on keskittynyt hyvin siihen, mikä on ASEP 10 pääteema. Olemme saaneet paljon tulta purjeisiin ja inspiroituneet kolmeen rinnakkaisryhmään, jotka aloittavat työnsä kolmelta. Joten toivottavasti meillä tulee olemaan vilkas keskustelu. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa keskusteluun. Toivottavasti Sama jatkuu työryhmissä. ehdotan, että otetaan tämä perhekuva, perinteinen kuva, jos vastaat vähän keskittyä, lähestyä salin keskustaa. Ja kello yhdeltä on lounas Jehudi Menuhin